kirjoitettavien nimikkeet mainitaan tämän istunnon pöytäkirjan yhteydessä. Ja nyt siirrymme muuttamaan tai hyväksymään esityslistamme tai esityslistaluonnoksemme. Minulla on muutospyyntö torstaille. Alderyhmä pyytää, että Rova Bowlesin mietintö, joka koskee eurooppalaisia järjestelmiä, kansallisella ja eurooppalaisella tasolla kansantalouden tilinpito- ja aluetilinpitojärjestelmiä otettavaksi pois esityslistalta. Rouva Bowles. Kiitos puhemies. Tämän asian esittelinä tarkoitus oli siis äänestää torstaina. Toivoisin voivani sanoa, että olemme nyt valmiita tätä siirtämään toiseen kuukauteen, koska kenties nyt ensimmäisessä sopimuksessa pääsisimme jo kompromissiin. Tilanne oli sellainen, että neljä jäsenvaltiota Saksa, Italia, Portugali ja Saksa eivät olleet valmiita tiettyihin tilastotietoihin ja niiden pakolliseen luovuttamiseen. Tämä oli siis tilanne tuolloin äh, Tanskan puheenjohtajuuskaudella. Paljon tätä asiaa on äh, tiedotusvälineissäkin käsitelty ja uusi puheenjohtajamaa on nyt päässyt äh, painostamaan hiukan lisää ja on siis kenties olemassa väliaikainen sopimus, niin että kenties meidän täytyy vielä odottaa, että tämä asia tulee esille, mutta tämä on kuitenkin kiireellinen asia koska kuinka voimme tilastotietoja kerätä ja erityisesti sellaisilta alueilta, joista tässä on nyt kysymys, niin sehän on pystyttävä todella toteamaan, että mitään yllätyksiä ei tule tilien osalta. Ja talouden hallinnon osalta varmasti kaikki ovat samaa mieltä siitä ja kaikki poliittiset ryhmät erityisesti ovat samaa mieltä valiokunnassa tästä ehdotuksesta ja että sitä lykättäisiin. Kiitos. Kiitokset, rouva Bols. Haluaako joku puhua tämän ehdotuksen puolesta? Entä vastaan? Äänestämme Rova Bowlesin ehdotuksesta. Ketkä ovat sen puolesta? Vastaan. Tyhjää. Eli näin tämä on otettu pois esityslistalta ja näin. Tämän viikon esityslista luonnos on hyväksytty. Nyt lähdemme käymään keskustelua esityslistan ensimmäisestä kohdasta Rouva Lara Komin mietinnöstä, jonka aiheena on eurooppalainen standardointi. Puheenvuoro on aluksi esittelijällä Rouva Komilla. Olkaa hyvä.